commencer. Voilà. Euh, si vous le voulez bien, on va commencer, ça fera... Jos sallitte, aloitamme. Ja tämä sitten vetää vielä muut kollegat puolemme. Meillä on kuitenkin tärkeitä asioita käsiteltävänä tänään. Mikäli kukaan ei vastusta päivän esityslistaa, hyväksymme sen. Ja mikäli vastustusta ei ilmene kuluvan kuun aiempi, aiemman kokouksen pöytäkirja hyväksytään kokouksen loppuun mennessä. Puheenjohtajan ilmoitukset, meillä ei ole ilmoituksia, joten siirrymme suoraan käsittelemään päivän esityslistan kohtaan. Ja tämä ensimmäinen asia on erityisen tärkeä rautatieliikenteelle, nimenomaan, ö, nimittäin Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä ERTMS – se on aivan elintärkeä yhdenmukaistamisen kannalta, liikenneverkon yhdenmukaistamisen kannalta. Ja tässä ruutulipuheilu vielä melko kaukana. Ainakaan tämä pääverkko ei ole vielä yhdenmukaistettu, että rahti- ja matkustajaliikenne pääsi kulkemaan turvallisesti ja taloudellisesti. Ja vaikka kaikki osapuolet ovat sitoutuneita, tämä ei ole vielä loppuun saatettu. Tämä on poliittisesti ja taloudellisesti vaikea aihe. Meillä on ilo vastaanottaa Ladislav Balko. Tänään kiitän häntä siitä, että hän saapui. Hän on tarkastustuomioistuimen jäsen ja hän on ollut erityisesittelijä ERTMS raportissa. Ja lisäksi toivotan DG Move-pääosaston Finchin tervetulleeksi. Balko saa puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, Mr. Chair. Good. Kiitos. Hyvä puheenjohtaja, hyvä esittelijä. Tästä herrat erityiskertomuksemme 13 kautta 2017 yhtenäinen eurooppalainen rautatieliikenteen hallintajärjestelmä. To- toteutuuko tällainen poliittinen valinta? On jälleen kerran varankäytön tarkastusraportti, jossa katsotaan liikennettä. Kesällä julkaisemme korkeanopeusjunien toiminnasta puhuvan raportin – ja myös liikkuvuutta koskevan raportin. Aikaisemmassa raportissa, joka käsitteli rautatien rahtia, havaitsimme, että edelleen on erilaisia kansallisia järjestelmiä ja merkinnantojärjestelmiä, jotka eivät ole täysin yhteen sopivia. Ja tuli ilmi, että ERTMS-järjestelmää täytäntöönpannaan hitaasti. Nykyraporttimme pohjaa tähän rautatierahtiraporttiin. raporttiin Historiallisestihan Euroopan mailla on ollut omia teknisiä merkinantojärjestelmiä ja ne eivät ole toimineet yhteen. Jotta tästä päästäisiin yli, 80-luvun lopulla komission tuella ja ERAn tuella alettiin kehittää ERTMS-järjestelmää, jossa olisi yksi yhteinen merkinantojärjestelmä järjestelmä niin, että voitaisiin sallita se, että junat voivat kulkea maasta toiseen ilman esteitä ja helpotettaisiin myös kilpailua tällä alalla. Tässä TEN-T ja verkkojen Euroopan rakennerahastojen kautta rahoitusta oli määrä antaa noin 1,2 miljardia euroa aikaisemmalla kaudella ja 2,7 miljardia tällä kaudella. Jotta ERTMS-järjestelmä onnistuisi, tarvitaan komissiota, koordinaattoria ja ERA-virastoa. Tähän tarvitaan erilaisia infrastruktuurin hallinnoijia ja rautatieliikenteen yrityksiä. Tässä tarkistuksessa katsottiin, onko e RTM suunniteltu hyvin ja hallinnoitu hyvin. Kävimme tässä kuudessa eri maassa, Tanskassa, Saksassa, Espanjassa, Italiassa, Alankomaissa ja Puolassa. Ja näis, nämä kattavat yhdeksän käytävää, jotka pitäisi olla käytössä vuoteen 2030 mennessä. Ja katsoimme myös 51 hanketta näissä maissa. Kaiken kaikkiaan rautatiala ei kyseenalaista sitä, että olisi yksityinen järjestelmä, mutta siitä huolimatta ERTMS ei ole edennyt hyvin. Pääs syyt tähän ovat se, että tämän alan toimijat eivät halua investoida kalliisiin ERTMS-laitteisiin. Ja EU-rahoituksella voidaan kattaa kokonaiskustannuksista vain pieni osa. Tämä vaarantaa sen, että mahdollisesti ei päästä vuoden 2030 päätavoitteisiin. Tämä vaarantaa myös nykyinvestoinnit ja samoin sen, että ei välttämättä saada aikaan yhtenäistä eurooppalaista rautatiealuetta ja samoin heikentää <clears throat> kilpailuasemaa tieliikenteeseen verrattuna. Kun katsotaan ERTMSn halli, suunnitel, suunnitelmista, vaikka on päädytty poliittisesti siihen, että otettaisiin käyttöön yksittäinen merkinnäntöjärjestelmä, mitään kattavaa rahoitusta ei esimerkiksi ole. Niistä jäsenvaltioista, joissa kävimme, ainoastaan Tanska on lähtenyt purkamaan kansallista järjestelmää ja on alkanut käyttää ERTMS ainoana järjestelmänä sen verkostossa. Muille ERTMS vain täydentää kansallista järjestelmää. ERTMSn käyttö on jäänyt siis EU:ssa matalalle tasolle, se on tilkkutäkkimäinen ja monet liikenteen tai reitit eivät ole yhteydessä toisiinsa. Vain kahdeksalla prosentilla ydinverkoista käytetään ERTMS. Ja tämä koskee myös liikkuvaa kalustoa. Siinäkin järjestelmän käyttö on ollut vähäistä. Ja näiden huomioiden perusteella olemme laatineet seuraavia suosituksia. Komission ja jäsenvaltioiden tulisi analysoida ERTMS-järjestelmän kokonaiskustannuksia ja toiseksi pitäisi ottaa käyttöön juridisesti sitovia tavoitteita siitä, että otettaisiin käyttöön yhtenäinen merkinnäntöjärjestelmä. ERTMS on äh, järjestelmä, joka olisi yhtenäinen, mutta toimijoilla on erilaisia tarpeita. Kustannukset lankeavat usein niille, jotka eivät välttämättä heti saa siitä suurta hyötyä, paitsi että oletettavissa on myönteistä kehitystä EUn tasolla. Yhteensopivuus aiheuttaa edelleen ongelmia. Eikä meillä ole tällaista on-board-yksikköä, joka voisi toimia kaikilla reittiosuuksilla. Jäsenvaltiot ovat ottaneet ERTMS käyttöön sen eri kehitysvaiheessa. Mm-hmm ja yhteen toimivuus on kehittänyt, kehittynyt varsin nopeasti. Se on estänyt koko järjestelmän vakaata kehittämistä. Havaitsemme kuitenkin, että näissä valtioissa, joissa kävimme, ERTMS on jo saanut aikaan jonkinlaista hyötyä esimerkiksi kapasiteetin käytössä ja nopeuksissa. Kaiken kaikkiaan kuitenkin siitä huolimatta, että vuoden 2014 meillä oli tärkeä ohjelma ja me olemme, me saimme tällaisen käyttösuunnitelman vuonna 2017. Haasteita on edelleen. Ei ole sitovia määräaikoja sille, että lähdettäisiin purkamaan kansallisia järjestelmiä. Pitkät sertifiointiprosessit myös hankaloittavat järjestelmän käyttöön ottoa, mutta uskomme, että ERA-järjestelmä vuoden 2019 puolivälistä lähtien auttaa meitä pääsemään eteenpäin. osa neljättä rautatiepakettia. Tarkasteltuamme ERTMS-järjestelmää olen päätynyt seuraaviin suosituksiin. Komission ja jäsenvaltioiden ja rautatiealan pitäisi katsoa erilaisia rahoitusmekanismeja yksittäisten toimijoiden tukemiseksi. Tässä ei pitäisi rasittaa eu budjettia. Toiseksi komission ja ERAn pitäisi pyrkiä pitämään ERTMS vakaana, pitäisi pyrkiä poistamaan yhteentoimivuuden esteitä ja pitäisi ottaa käyttöön tiekartta, jotta voidaan ottaa käyttöön vakioitu onboard-yksikkö, niin että voidaan kehittää ertms järjestelmää ja katsoa erilaisia hankkeita, ja näin jäsenvaltiot voisivat tästä sitten ottaa opiksi. Kolmanneksi, komissio pitäisi tarkastella sitä, onko rautatiealueella kyllin laajat tai virastolla kyllä laajat resurssit, jotta se voi vastata sen erilaisiin vastuualueisiin. Neljänneksi kansallisella tasolla pitäisi laatia kansallisten järjestelmien purkamisjärjestelmiä ja meillä tässä pitäisi olla yhtenäiset aikarajat ja pitäisi myös oikealla tavalla pystyä valvomaan edistystä. Ja lopuksi, kun katsotaan EUn rahoitusta ERTMS-järjestelmälle, sitä on saatavilla sen kaikille muodoille. Se kuitenkin voi kattaa vain osan kokonaiskustannuksista ja näin yksittäiset toimijat alalla joutuvat vielä kantamaan, kantamaan suuren määrän kustannuksista, vaikka eivät suoraan tästä järjestelmästä hyödykään. Olemme arvioineet sitä, kuinka paljon rahoitusta tarvittaisiin, jotta ERTMS voisi toimia. Ja tämä kustannus on 73-177 miljardin euron. Ja jos mukana ovat on-board-laitteet, tämä voisi olla 80 miljardia ydinverkolle ja 190 miljardia kattavalle verkolle. Eli ero on valtava, kun katsotaan, kuinka paljon EU-rahoitusta on saatavilla. Eli 1,2 miljardia euroa aikaisemmalla ohjelmakaudella ja 2,7 miljardia tällä kaudella. Liikkuvan kaluston osalta kustannukset vaihtelevat sen mukaan, otetaanko tai jälkiasennetaanko RTMS-järjestelmä jo olemassa oleviin vetureihin tai rakennetaanko ne uusiin. tällainen jälkiasennus voi maksaa jopa miljoona euroa, taas, kun taas uusiin rakennettavat noin 300 000 euroa, eli noin 15 prosenttia peturin arvosta. Havaitsimme myös, että kaikkia ERTMS-rahoitusta ei käytetty juuri tähän tarkoitukseen. Esimerkiksi 50 prosenttia TNT-rahoituksesta, jotka oli tarkoitettu ERTMS-järjestelmälle vuosina 2007 13, siis 50 prosenttia käytettiin muuhun. Ja näissä vierailun kohteena olevissa maissa tämä luku oli jopa 86 prosenttia. Eli näitä varoja käytettiin muihin e-, kuin ERTMS-hankkeisiin. Ja kenties myös verkkojen Eurooppa määrärahoja käytettiin ja käytetään vuosina 2014-2020 muuhun tarkoitukseen. Vain 50 miljoonaa 689 miljoonasta käytettiin todella tähän hankkeeseen. Näiden huomioidemme pohjalta EU-rahoituksesta ERTMSlle laadimme seuraavat suositukset. Komission pitäisi mukauttaa verkkojen Eurooppa-hankkeita niin, että siinä otettaisiin paremmin ERTMS-hankkeiden elinkaari huomioon. Ja pitäisi todella maksimoida varojen käyttö juuri tähän tarkoitukseen. Ja toiseksi komission ja jäsenvaltioiden pitäisi kohdentaa EUn varoitusta, rahoitusta ERTMS-hankkeisiin. Tässä pitäisi katsoa näitä ydinverkkoja, kun kyseessä on radanvarsilaitteisto ja onboard laitteisto jossa pitäisi antaa prioriteettiasema raidealan toimijoille. Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia huomiostanne. Merci, monsieur Balco. Je pense que... Uh, thank uh, them for the very constructive work that we have managed to do with Mr. Balco on his team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 ymmärtääksemme, että tämä <clears throat> tässä, on, tässä tulee mitään tällaista perustavaa laatua olevaa murrosta, myllerrystä tähän koko rautatiepolitiikkaan. Hyvinkin pitkälle meneviä analyysejä on on tehty. Tietysti voidaan olla yhdellä joitakin herra Balkon esille nostamia kysymyksiä. Myöskin tärkeintähän on siinä, että kysyä, että onko EU-rahat, ovatko EU-rahat menneet hyvään tarkoitukseen. SEF-ajan jakson ja käynnistämisen aikana niin, että rahoitusinstrumentit saadaan paremmin sitten sovitetuksi perinpohjaisemmin. Samoin sitten tietenkin pyrimme peräänkuuluttamaan tällaista parempaa priorisointia rajattu peräänkuuluttamassa 2007 17 Tietysti on jatkoman kehitystyön alaisena mitä, mitä sitten laskelmat ovat ihan eri maailmasta kuin tämä nykymaailman tarpeet. Tämähän ei ollut sellainen hanke, joka komissio olisi tuputtanut jäsenmaille yleistä kustannustasoa äh, järjestelmän käyttöönotto on äh, osoittautumassa varsin tyyriksi. Tässä on äh, miljardien investoinnista jatkossa kysymys täyttöönotto on haastava, mutta on erittäin tärkeää, että tämä valiokunta ymmärtää läpikotaisesta uudistamisesta pitkällä aikavälillä ja kestävältä pohjalta kyse. Tässä on muitakin kysymyksiä kuin pelkästään tämä äh, merkinnantojärjestelmä, myöskin erilaisten äh, äh, tällaisten muiden teknisten järjestelyjen harmonisoinnista niin koko verkosto tässä voidaan todeta, että tämä siirtymä ei ole tapahtunut niin äh, täysipainoisesti, täysimittaisesti kuin olisimme halunneet minkä vuoksi sitten olemmekin äh, ryhtyneet niihin toimenpiteisiin, joista täällä muualla on mainittu. <clears throat> Seuraavasta kalvosta näkyy hyvä käyttöön ottaa. Me olemme nämä erilaiset spesifikaatiot äh, kyenneet vakiinnuttamaan vakauttamaan, että tämä <clears throat> ala voi nyt sitten luottavaisesti mm, siihen perustaa nämä hankkeensa. Sitten tämä neljäs rautatiepaketti on selkeä peruspilari koska siinä saadaan sitten uusia valtauksia, oikeuksia ja toimenpidemahdollisuuksia mm, avatuksi sitten rautatievirastolle. Niin, että, että, että huolehditaan sitten siitä, ettei tätä järjestelmää eri tavoin eri maissa 2023 mennessä määrä äh, sopia näiden jäsenmaiden, äh, kaikkien jäsenmaiden välillä. <clears throat> Siinä sitten tasoitetaan raiteita tuleville vuosikymmenille, jos sitten vielä mennään eteenpäin seuraavaan kalvoon. Ja tässä näkyvät äh, eri löytäviä me joudumme käsittelemään myöskin kansallisille toimijoille. Tässä on ihan riittävästi haasteita. Sen vuoksi on tosiaan tärkeää, että millä tavalla sitten eurooppalaisen rahoitus sen vaka- varmistamisen kautta takaamme sen, että kaikki voivat hanke muodostuu, muodostuu paljon houkuttelemmaksi niin heti kun ö, työ tehdään koordinoidusti eikä sillä tavalla ö, pala kerrallaan tai hajanaisesti niin kuin toistaiseksi on usein ollut asian laita Tässähän on tarpeen nyt varmistaa, että RTM siis todellakin sitten tämä sana, siinähän edetään alan toimijoiden kanssa sovitussa järjestyksessä – ja tässä alalla tarkoitan sekä laitevalmistajia että, että nämä infra, näitä infrastruktuurialan toimijoita. Ja tilintarkastaja äsken totesi, kaikki laitevalmistajat ovat valmiit toimittamaan näitä vetureihin ja juniin aset, asennettavia. Se on jo osoittautunut hankalaksi ja kalliiksi, eli siinä varmasti tarvitaan vielä lisää yhteistyötä. On var- varmistettava se, että kaikki virheet ja ja sitten vielä, mitä tulee tähän rahoitukseen. Mehän toimimme yhteistyössä jäsenmaiden kanssa sen varmistamiseksi, että, että sekä se, että SEFin että jäsenmaiden rahoitus tapahtuu sujuvasti ja toisiaan täydentävästi me tietysti ymmärrämme, että RTMSn arvo on arvokkaimmillaan silloin, kun se on itse omaehtoisesti toimiva järjestelmä, eikä vain täydennä jotakin olemassa olevan järjestelmän aukkoja tai limite päällekkäin. Tanskassa ollaan pitkällä Belgia ja Luxemburg Äh, ovat äh, kehittämässä näitä P-luokan järjestelmiä, niin kuin sanotaan Class B. Äh, ja Alankomaat tähän kelkkaan on niin ikään hyppäämässä. Komissio kannustaa selkeästikin näitä, näitä hankkeita ja pyrimme edesauttamaan sitten ja vauhdittamaan näiden hyvään vauhtiin päässeiden hankkeiden toteuttamista niin, että saadaan sitten keskipitkällä aikavälillä varmistetuksi kehityshankkeiden Äh, oikea suunta. Aika on, aikani on varmaan jo käyttänyt, ylittänytkin sen. Muuta, muitakin yksityiskohtia olisi vaikka kuinka paljon kerrottavana. Lopettelen tähän ja vastaan sitten jatkossa äh, kokouksen mittaan kysymyksiin, jos, jos niitä tulee. Kiitoksia vielä tästä teidän mietinnöstänne. Kiitoksia, Fitch. Me olemme varmasti käsittelee tätä asiaa nyt hyvin ja muutaman minuutin puheenvuoron alkuun. Liebe Kollegen, Mitglieder des Europäischen Rechnungshofs. tästä aiheesta. Itse pidän kovasti ERTMS-järjestelmää. Minusta se on täysin välttämätön maiden intressejä, kuten tähän asti on tehty. Tätä esityksestä olin ehkä nyt hieman hämilläni paljon määrärahoja, siksi siihen pitää suhtautua myös kriittisesti. Olen tavannut herra Vinkin Rova Wernerin komissiosta tällä viikolla. Tarkastustuomioistuin on täysin oikeassa, kun se sanoo, että vuoden 2009 käyttösuunnitelma epäonnistui. 20 tässä ei ole minkäänlaista todellisuuspohjaa. vaan vuonna 2016 tämä tässä uudessa suunnitelmassa tehdään paremmin kuin vanhassa, vaikka tämä ei minulle komission kanssa käydyistä keskusteluista selvinnytkään. Onko tässä uusia tavoitteita vuodelle 2030? Ollaanko tähän ottamassa sitovaa toimintaa jäsenvaltioiden taholta vai mikä muuttuu? Ongelma on hieman se, että tätä ohjelmakautta ei ole harmonisoitu tukikausien kanssa. Rahoja on siirretty kovasti muihin tarkoituksiin ja 2007 näin tärkeään hankkeeseen, niin silloin kyllä jokainen jäsenvaltio joutuu katsomaan itse peiliin, jos mitään rahoilla ei tehdä. Sitten tuki, tai ohjelmakausi 2014 20 Vasta 50 miljoonaa yli 600 on maksatettu. On ylpeä siitä, että rahat palautetaan ainakin verkkojen Eurooppa-hankkeeseen, mutta voidaanko taata, että myös tulevaisuudessa investoidaan nämä rahat juuri ERTMS-järjestelmän parantamiseen? Ja kysyin herra Vinkiltä siitä, mikä nyt on onnistunut paremmin. Hän puhui siitä, että kaikki lähtevät nyt mukaan ja tästä tulee menestysmalli. No, hän vastasi, että näin on tapahdutta loppuun. Totesin, että olen itävaltalainen ja puolueemme vaatii sitä, että komissio ottaa opiksi siitä, että ohjelma ei ole käytetty oikealla tavalla hyväksi ja vaatii todellista strategiaa tästä, esimerkiksi koko raide- ja rahtiliikenteelle Euroopassa. Kiitos tästä al- alustuksista. Minä olen, <clears throat> olen Ertäämäsen esittelijänä 14 vuoden ajan. Jo silloin aikoinaan puhuttiin tästä kaikesta samoista asioista, mistä nytkin puhutaan. <clears throat> silloin eh, eri, erilaisia uusia eh, merkinnäntöjärjestelmiä, samoin kunnossapito säästää miljardia. Maailmanlaajuisesti on hyväksytty, että Yhdysvalloissa eh, saadaan tällaista hanketukea, kun Airterms astuu mukaan ilman, että komissio on tehnyt mitään. On jouduttu etenemään ala- ja kansallisvaltioiden tällainen egoismi oli niin voimakasta, on niin voimakasta ollut, ettei tätä ole kyetty siitä, siihen aina verotaan ja sitä rahaa perään kuulutetaan, niin sinne todetaan, että tällaisella 50 prosenttia olisi tämä osuus silloin juuri ajatella näitä rajan ylittäviä hankkeita. Ja se tulee pelkästään järjestämisrahoista, ei jäsenvaltioiden, ei kukaan yski. Mutta silloin kun tässä on ihan maltillista pienistä avustushankkeista tai yhteisrahoitushankkeista kysymys, silloin kaikki jämähtää keski, jos ajatellaan tämä ala ja sitten sitten tällainen kansallinen egoismi, nurkkakuntaisuus ovat tässä olleet tie. Minä ehdotaisin, että ettei komissiolta enää, heru killinkiäkään mihinkään infrastruktuurihankkeisiin, ellei siellä saman vastapainoksi saada sitten, selkeä sitoumusta tähän uuteen projektiin. Jos, jos ajatellaan komission kanssa neuvoteltiin vuosi mitä tässä, tässä on ollut tällä muutaman kymmenen kilometrin matkalla. Ja sitten todettiin, että ei, ei, ei, ei tehdä sitten, kun ei se ole tähän sitoutunut. Eli se on ihan naurettavaa. Tämä nyt ei sinällään tietenkään minua enää kiinnosta, vaan faktat tässä kiinnostavat. Ja esimerkiksi miljardia irtoaa helposti jättiläishankkeeseen, vaikka Stuttgartin yhteyteen 10 miljardia helposti. Mutta tässä yhteydessä pitäisi olla paljon tiukemmalla sitten kukkaron nyörit, jotta, jotta saataisiin sitten tämä, tämä hanke todella myös etenä. Sitten vielä se, seuraava Seuraavaksi ottaa vain rusinat pullasta sen verran eurooppalaisen, vaikka ei ole jäsenkään. Äh, Kiittää tilintarkastustuomioistuin tästä äärimmäisen arvokkaasta raportista. Ja turha tässä nyt on mitään teeskennellä. Raportin tyyli on todella kriittinen ERTMS-hankkeen osalta. Ja tässä voin todella tukea edellä, jonka mukaan on juonut lasin tyhjäksi, sitten käy pissalla ja kaikki jatkuu vanhan mallin. Ja tältä tuntuu tässäkin yhteydessä. Eli hyvin ei suju. Me toimisimme tässä samalla tavalla. Emme todellakaan pääse eteenpäin. Emme saa mitään Applen kaltaista läpimurtoa. on muita hankkeita, joita on toteutettu paljon. Te puhutte, kun sanotte, että jäsenvaltiot ovat sitoutuneet hankkeeseen. En näe tätä lainkaan. Puolitoista vuotta sitten Saksassa tapahtui suuri tunnelionnettomuus ja junat piti johtaa Ranskan kautta, mutta tämä ei onnistunut, koska Ranskan ja Saksan luo, että jäsenvaltiot kukin hoitavat oman, omat asiansa omalla tavallaan. Tarvitaan poliittista keskustelua ja tätä tulee ehdottamaan myös koordinaattoreille. Poliittinen keskustelu yhdessä komissaarin kanssa. Muuten kolme ja neljä ja mitä eroja Euroopassa on. Mitkään ei toimi. Miljardeja investoimassa on riittävän pit, pit, teknisesti pitkälle kehitetty. Meillä, Saksassa meillä, meillä on, on tältä, tutkit, avattu uusi 600 äh, kilometrin äh, suurnopeusjunayhteys äh, ja siellä oli sitten häiriöitä ERTMSn kautta koko liikenteessä se laajasti lehdistössä raportoi nyt ja miettimään, että kannattaa tähän nyt uskoa tähän ja vakuuttua. Kulujen arvioiminen on äärimmäisen vaikeaa ja niinkin uskottava laitos kuin tilintarkastustuomioistuin antaa budjetiksi 1-3 miljardia. Ja olisi tärkeää tietää, miten nämä järjestelmien käyttäjät, jäsenvaltiot, kuinka nopeasti he joutuvat näitä turvalaitteita uusimaan, kuinka nopeasti näitä tullaan uusimaan ja missä vaiheessa – ja kuinka usein joudutaan toimiva laite korvaamaan ERTMS. Siellä, siellä on alle tuhat ertms radikilometriä ja raidetta on yli 30 000 kilometriä ja lisäksi siellä on kolme merkinnäntöjärjestelmää, jotka eivät ole yhteen sopivia. Ja tämä kaikki saman jäsenvaltion sisällä. Joten se mitä on nyt käytössä ja mitä tarvittaisiin, niin näiden välillä on suuri ero. Ja tässä talouden, talouspuolesta Valko sanoi jotain, johon minä nyt palaan. Valko sanoi, että on vaikea perustella sanoa, mikä on järjestelmän taloudellinen hyöty. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä saadaan Eli kun saadaan nopeammat junat kulkemaan nopeammin ja tiiviimmin, siitä saadaan taloudellinen hyöty. Ja tukien ohella, onko muita kannustimia, jotta saataisiin ja tukien ohella, onko muita kannustimia, jotta saataisiin tilannetta eteenpäin. Ja mikäli tässä ei ole mitään syytä, taloudellista syytä, niin on vaikea saada tätä eteenpäin. Ja lisäksi Valko... No niin, halusin kuulla Valkon kommentti tähän. Ja vielä viimeinen kommentti. Struktuurista. Kyseessä on julkisen talouden puoli. Ja siellä vähät välit jatkuvasti, niin koska ei puhuta tästä asiasta näiden järjestelmien kautta, laitteiden kautta puhutaan. Ei tämä komission syy ole, komissio pyrkii parhaansa mukaan edistämään asiaa. Virasto pyrkii yhden Rotterdam-Genua-linja etenee ja tämä voisi toimia sysäyksenä sille, että keskustelu, keskustelu päätetty. Kiitos puheenjohtaja. Kuten alussa korostitte, ja tässä puheenvuorossa, tässä raportissa kuvaillaan erilaisia strategisia asioita, taloudellisia ja operatiivisia muun muassa. Olemme käyneet Rova Schmidtin kanssa Kokobu-keskustelua ja sielläkin käytiin mielenkiintoista keskustelua erityisesti rahoituskysymyksistä. Keskustelu osoittaa, että raportissa me osuttiin todella naulan kantaan. Raportti on sävyltään kriittinen, mutta myös rakentava me kuvailemme mahdollisia kehityssuuntia, joita tällä tärkeällä Euroopan unionin hankkeella on. Toisaalta täällä komission työasiakirjassa katsotaan yhteensopivuuden parantamista ja monessa kohdassa pureudutaan juuri niihin ongelmiin, joita olemme omassa raportissamme tuoneet esille. Me ole, emme ole teknikkoja, vaan tilintarkastajia ja olen hivenen optimistinen tässä asiassa. Jos keskustelu tai keskustelu osoitti, että tämä on keskeinen tälle valiokunnalle, jossa tästä keskusteltiin jo 14 vuotta sitten, ja kehitys on kuitenkin ollut hyvin hidasta. Jos tämä valiokunta ja parlamentti yleisemminkin haluavat, voimme palata tähän asiaan myöhemmässä vaiheessa, seurata toimia ja katsoa, miten tavoitteisiin on päästy. Ja nyt pyytäisin kollegani jatkamaan. Herra Urbanic, hän oli mukana laatimassa raporttia ja ehkäpä hänellä on uusia ajatuksia. Merci, euh, monsieur président. Euh, Kiitos. Lisäisin nyt siihen, mitä Balkos sanoi. Ja palaan tähän kysymykseen. Tässä erityiskertomuksessa ja liittyen siihen, mitä te kysyitte, niin pyrimme erittelemään nämä yksittäiset liiketoimintatapaukset toimijoiden kannalta ja sitten nämä yleiset hyödyt Euroopan kannalta, jota kukaan ei kiistä, joista kaikki olemme yhtä mieltä. Ja mikäli me onnistumme olemaan vakuuttavampia näiden yksittäisten liikivät helpommin mukaan rahoittamaan ja kantamaan kortensa kekoon näistä kustannuksista – ei Eurooppa kaikkea tule rahoittamaan. Mikäli me olemme vaka- vakuuttavampia operaattoreita kohtaan, ja jos voisin äh, rohkaiseva toimijoita osallistumaan, mitkä ovat ne perustelut? On totta, että komissiot ja jäsenvaltiot haluaisivat äh, vahvan argumentti. Rahoituksen pitäisi olla, että se olisi tällainen eh, eh, teidän hyväksymällä pitkän aikavälin riittävällä tasolla. Puhutaan pitkästä aikavälistä. Jokainen rautatiehallinto toimi omalla, eh, omalla tavallaan sitten neljänsä paketissa on sitten määritelty tämä, nämä vastuualueet selkeästi. Jokaisella on oma vastuualueensa ihan spesifisesti määrättynä tästä järjestelmästä sen toteuttamisen riittävän millään kun se tyyppi hyväksyy sitten kaikki nämä ihmisten kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot ja, eh, ja välineet, junavaunut. Meidän se varmistaa, on selkeä eh, toteuttamisaikataulu kustannustehokkaasti eh, komissio on tietenkin ihan yhtä mieltä näiden valmiit todellakin äh, valmiit hyväksymään tämän järjestelmän äh, laajuiset hyödyt. Ja ERTM sitten äh, voi pelkästään nämä infrastruktuurin toteuttajat. Meillä on tämä täytäntöönpano ryhmä, hallintoryhmä, joka valvoo sitten sitä, että näin liiketoiminnan perusedellytykset siinä toteutuvat ja ymmärtävät sitten, tai saavat jäsenmaat ymmärtämään siinä toimijat asianmaissa jäsenmaissa sitoutuneet, minkä johdosta näyttäisi todennäköiseltä vuoteen 2023 mennessä. Sitä yhteyttä voidaan jo alkaa tehokkaasti käyttää. Se on yksi avain käytävistä, jona ajatellen näin rajan ylittävää, rajat ylittävää rahti, raide, liikennettä kansalliset täytäntöön suunnitelmat, äh, jotka monissa, joista äh, jäsenmaissa näyttävät toteutuvan aika kattavasti. Äh, herra Kramerin huomio koskien sitä, että, että kaikissa, kaikissa uusissa vetureissa ja vaunuissa on sitten nämä mm, onboard-yksiköt, että äh, saadaan sitten tulevaisuudessa joiden tulevaisuudessa toteuttamaan tämä liikenne yhteen sopivasti kaikki alla eri jäsenmaissa äh, Valitettavasti Saksassa nyt aika onneton, onneton ajoitus tämän peusjuna-yhteyden avaamiseksi Deutsche Bahnin olisi varmaankin sitten ollut syytä ajatella asiaa hiukan tarkemmin. Se ei ole nyt selkeästi otettu vielä e RTMSn vaatimuksia huomioon. koko esimerkiksi tai tämä kiskopyörä koko näissä joissakin junissa oli vääränlainen, jolloin sitten tietenkin siitä niistä lähtemät signaalit eivät olleet sopivia. PR-katastrofihan tästä sitten loppupeleissä sukeutui, mutta, mutta mitään onneksi ei sitten sattunut. Herra Van de Kamp otti esille la, laajemmat ongelmat, Raslatin, Raslatin on, pulmat, tämä Rotterdamin Kölnin tunneli, tämän käytävän yksi tunneli siellä sortui. Ja siinä tuli sitten suuria suuria ongelmia, kun rahtiunat joutuvat sitten mutka, mutkan kautta matkaansa taittamaan hyvinkin sopivin järjestelmiin läpi. Eli tämä tietysti seijastuu koko rautatielaitokseen. Ajatellaan kuljettajien kielitaitoa esimerkiksi jo heti ja koulutusta ja siitä lähtien myöskin tietenkin teknistä yhteensopivuutta sekä valmiutta todellakin sitten kriisitilanteissa pikaisiin, nopeisiin päätöksiin niin, että jatkuva, tulevaisuudessa ei törmätä tämän samantapaisiin mm, pulmiin. Sitten vielä äh, äh, palataanko me tähän alkujuontoon äh, ja tähän rahoitusseikkaan 2007-2013 vuosille oli osoitettu merkittävää rahoitusta, mutta sitten hankkeet eivät vastaavasti kulkeneet käsikädessä sitten näiden lupa, lupa, luvattujen rahoitustukien kanssa tasatahtisesti. Tämä on se seikka joka nyt on onnistuttu korjaamaan tässä uusissa säännöissä, niin että ymmärrämme, että nämä hankkeet itse asiassa kestävät kauemmin kuin aiemmin oli uskottu, ja rahoitus sitten noudattelee sitä kaavaa jatkossa paremmin kuin tähän asti monet toimista ERTSMn vakiinnuttaminen ja tämän tuotteen kaupallinen, kaupallisen saatavuuden parantaminen ja näin poispäin, ovat aika tuoreita kehityskulkuja, niin emme sitten niistä ole vielä tätä lopullista hyötyä kyenneet näkemään kuten tulevaisuudessa tulee tapahtumaan muutaman vuoden sisällä, että prosessi sitten toteutuu siinä, siinä muodossa, kun oletammekin, että Euroopan rautatieverkosto sitten täyttää sillä asetetut tehtävät. voisi käsitellä tätä vielä useammalta kantilta. He, jotka ovat asian suhteen motivoituneimpia ja on tehtävä aikaisemmin. Fitch, Balko ja heidän esikunnat tekivät hyvät Nyt näistä yhdistetyistä kuljetuksista en minä kerro toisen liikkuvuus eivät korostu. Aluksi annan puheenvuoron komissiolle ja sitten kuulemme ajuutoa ja sen jälkeen varjoesittelijöitä. Komissio, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta kertoa meidän ehdotuksesta koskien jäsenvaltioiden välisiä yhdistettyjä kuljetuksia. Ja meillä on nämä kalvot. Käymme nämä läpi. Tämä ehdotus tulee nähdä niiden aloitteiden puitteissa, jotka pyrvät yhdistettyjä kuljetuksia edistämään. Tässä kaaviolla näkyy nykyinen tilanne EUn sisäisessä rahtiliikenteessä. Rahtia kuljetetaan yli puolet maanteitse. Mikäli me voisimme yhdistettyjä kuljetuksia lisäämään, tällä olisi useita hyötyjä. Mitä tulee kasvihuonekaasupäästövähennyksiin, kolme neljäsosaa kasvihuonekaasupäästöistä tulee tieliikenteestä nimittäin. Ja turvallisuus paranisi. Suurin osa onnettomuuksista tapahtuu teillä. Ilmanlaatu paranisi ja myös koko liikenneverkoa käytettäisiin tehokkaammin. Nimittäin tiet ovat varsin täynnä ja tällä on suuri taloudellinen Tämä on suuri taloudellinen kustannus. Mit, mitä tarkoitetaan yhdistetyillä kuljetuksilla? Kyseessä on tietynlainen eri muotojen välinen Liikennemuoto tässä on kuljetusyksikkö, useimmiten kontti, jota siirretään eri liikennemuotojen välillä. Tässä pyritään maksimoimaan se osa reittiä, jossa käytetään muita liikenneväyliä kuin teitä. Ja useimmiten se rajoittuu aivan reitin alkuun ja loppuun. Yhdistetyt kuljetukset pärjäävät yhä paremmin. Niiden yleisyys nousee, mutta niitä voisi olla vielä enemmän. Mistä johtuu se, että yhdistettyjä kuljetuksia ei käytetä enemmän? Ensinnäkin infrastruktuurin on oltava kunnossa, on oltava oikeat välipisteet, joissa pystytään siirtämään kontteja liikennemuodosta toiseen. Tietyissä Euroopan kolkissa näitä on alati läsnä ja toisaalta joillain aloilla ne loistavat poissaolollaan. Ja tämän ohella tähän liittyy myös kustannuskysymys. Mitä tästä on nähtävissä, niin tässä on kustannukset rahdin kuljetukselle 5-600 kilometrin matkalta. Mikäli 100 on tämä rahdin kuljetamisen hinta tiellä, ja tämä yhdistettyjen kuljetusten hinta on neljäsosan kalliimpi, Tämä itse kuljetus voi tulla halvemmaksi, jos käyttää laiva, raide ja muita vaihtoehtoja, junavaihtoehtoa, mutta tämä kontin siirtyminen liikennemuodosta toiseen on tämä, suurin, tämä lisäkustannuserä. Tämä keltainen osio koskee näitä transaktiokustannuksia. Se on lisäkustannus vielä – Nimittäin on järjestettävä kustannuksia useamman eri toimijan kesken ja tähän liittyy myös ajallinen menetys. Tämän ohella sääntely lisää hintaa, mikäli ei, tartu, mikäli ei ryhdy tiettyyn toimeen. Mitä tämä sääntelykustannus tarkoittaa? Esimerkiksi meillä on sääntelyä, joka koskee kuljetettavaa painoa ja kokoa. Mutta tässä liikennemuodossa yhdistetyssä kuljetuksessa käytetään kontteja, jotka ovat painavia, ja tämä lisää kustannuksia 5-6 prosenttia. Sitten vielä kavotasikustannukset. Kontteja, jotka ovat painavia, ja tämä lisää kustannuksia 5-6 prosenttia. Sitten vielä kavotasikustannukset. kustannukset mikäli käyttää ainoastaan tieliikennettä kansainvälisessä liikenteessä, nämä kabotaasisäännöt eivät päde, mutta mikäli käyttää ainoastaan tieliikennettä kansainvälisessä liikenteessä, nämä kabotaasisäännöt eivät päde, mutta me haluamme direktiiviä mutta sitä syystä, että tämä on iäkäs vuodelta 1992, sitä on päivitettävä. Me haluamme ylläpitää näitä olemassa olevia hyötyjä, joita on poistaa nämä sääntely. Näkisimme yhä enemmän rahtia teille. Me haluamme määritellä yhdistetyt kuljetukset. Tässä nykyisessä lainsäädännössä tämä on hieman hankala tämä määritelmä. Se johtaa kiistoihin, oikeudelliseen epävarmuuteen, toimijoiden kannalta eriäviin täysin ja valvontaa. Usein nimittäin sitä saatetaan käyttää kabotaasikustannusten kiertämissä välineenä. Tätähän me emme halua. On tärkeää, että yhdistetyt kuljetkirjojen käyttöönotto helpotetaan käyttöönottoa, mutta myös vähennetään kustannuksia toimijoiden kannalta. Lisäksi me haluaisimme päivittää ne kannustimet, joita tämän tyyppiselle, tämän tyyppiselle kuljetukselle suodaan. Nyt voisimme käsitellä näitä yksityiskohtia hieman enemmän määritelmästä. Alin, joka on äärimmäisen tulkinnanvarainen ja luo kiistoja, valituksia. Me haluamme selkeämmän määritelmän, jota viranomaiset pystyvät myös tarkastamaan helpommin. Ja nämä yksityiskohdat ilmenevät kalvokelpoisuutta helpommin. Haluamme kiinnittää näihin toimintoihin useita tietovaatimuksia. Me uskomme, että tiettyyn menetelmin on helpompaa valvoa, että kyseessä todellakin on yhdistetty kuljetus. Että jotta tämä tieto voidaan antaa, näillä on se hyöty, että viranomaisille on hyvin paljon helpompaa tehdä arvio, tehdä riskiarviointeja ja niin poispäin. Tämä helpottaa sääntöjen noudattua konttien kohdalla tämä mahdollistaa sen, että konttia on mahdollista seurata koko matkan ajan. Ja sitten tämä viimeinen osio, kannustinosio. yhdistettyisi, jotta näitä kannustimia pitäisi käyttää, jotta voidaan luoda riittävä infrastruktuuri läpi Euroopan unionin. Nämä kontinsiirtolaitteet, niitä on paljon toisaalla, mutta ne loistavat poissaolollaan sitten joissain Euroopan kolkista. Me tulemme kuitenkin jättämään tähän ehdotukseen jäsenvaltiolle valinnan vapauden, Olosuhteethan on eriävät jäsenvaltioissa, mutta tilanteeseen on puututtava ja sen tulisi kohdistua siihen, että kannustetaan ja siihen, että saadaan alennettua yhdistettyjen kuljetusten kustannuksia. Sitten vielä viimeinen kalvo. Tässä on meidän simulaatioiden tuloksia, joita ajoimme, kun laadimme tätä ehdotusta. Tässä osoitetaan, että mikäli tämä me, meidän simulaatio osoitti, että tämä parantaa kilpailukykyä 17 prosentilla ja tällä on sektorille yhteneväiset hyödyt. Tässä niin enemmän 8,55 prosenttiyksikköä ja tämä olisi linjassa 30 prosentin tavoitteella, joka koskee sitä, että siirrytään käyttämään näitä muita liikennemuotoja kuin tieliikennettä. Minä luulen, että voin päättää puheenvuoroni tähän. Kiitos oikein paljon. On esi- Olin ylpeä, koska tämä liikennemuoto menee juuri siihen suuntaan, jota me pyrimme noudattamaan poliittisena ryhmänä. Eli eurooppalainen liikenne ja kuljetuksia pois teiltä. Tästä olen hyvin ylpeä ja varmasti voimme tehdä kollegoiden kanssa erinomaista yhteistyötä niin, että parlamentin ehdotus olisi sitten mahdollisimman hyödyllinen, jotta näihin tavoitteisiin päämme analysoineet sitä tarkemmin. No se vaikuttaa varsin hyvältä. Siinä päivitetään monia asioita. Kuten täällä sanottiin, tässä päivitetään vuoden 1992 direktiiviä. Ei pelkästään liikenteen osalta. Todella on menty ja mahdollisimman hyvin, jotta pääsemme sitten haluamiimme tavoitteisiin. Mitä tavoitteita meillä sitten on? Ensinnäkin kansalaisten ja ympäristön eh, terveyden suojelu. Täällä varmasti kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että tähän kannattaa pyrkiä. Mutta liikenteen haitat äh, aiheuttavat vähemmän haittaa kansalaisten terveydelle ja ympäristölle. Eli saastuttavista tiekuljetuksista päästäisiin muualla. Toinen syy siihen, miksi yhdistetyt kuljetukset ovat tärkeitä, on äh, olosuhteiden ja logistiikan paraneminen. Siihen on tullut valtavia muutoksia viime aikoina ja siksi koko liikenne- ja kuljetusalaa pitää uudistaa ja liikenneruhkia purvasti käytetä kylliksi. Eli meidän pitäisi pyrkiä pääsemään eroon nykyisistä eroista Euroopan eri kolkissa. Struktuurin vajeet ovat valtavia, ei pelkästään verkkojen osalta, mutta myös hubien, tällaisten yhtymäkeskustruktuurin vajeet ovat valtavia, ei pelkästään verkkojen osalta, mutta myös hubien, tällaisten yhtymäkeskusten osalta ja varmasti olette yhtä mieltä kanssani tästä. Eli parlamentin tekstin pitää pyrkiä siihen, että näitä eroja vähennetään, koska muuten on hankala edistää tällaista kuljetusmuotoa, liikennemuotoa. Olemme nähneet myös mitkä ovat kustannukset, jotka liittyvät yhdistelmäkuljetuksiin. Täällä viitattiin 25 prosenttiin lisäkustannuksista. Ja tätä pitää pystyä kompensoimaan sitten tarjoamalla muunlaisia etuja niille yrityksille, jotka päätyvät tällaisiin kuljetusmuotoihin ja liikennemuotoihin. Eli jollakin tavoin täytyy perustella se, että ollaan valmiita maksamaan enemmän, ei pelkästään siinä muodossa, että kansanterveys paranee. Tämän lisäksi pitää olla myös jonkinlainen selkeä etu julkiselle tai yksityiselle toimijalle, joka valitsee tämän toimintamuodon. Sitten digitalisaatio. Digitalisaatiota ja avoimuutta voidaan edistää niin, että valvonta on nopeampaa. Yhdistettyjen kuljetusten, mutta ylipäätään liikenteen ongelmakohta ja solmukohta on valvonta. On, valvon, on mahto, mahdotonta tehdä valvontaa kaikkialla, mutta usein kuitenkin tähän liittyvä byrokratia on liiallista, erityisesti juuri yhdistettyjen kuljetusten osalta. Ja tämä taas sitten toimii tällaisena negatiivisena kannustimena, eikä yhdistettyjä kuljetuksia valita niin helposti. Eli tämä varmasti on yksi tavoite, johon pitää pureutua. Sitten on löydettävä oikea tasapaino byrokratian yksinkertaistamisen, mutta toisaalta kustannusten nousemisen välillä mikäli toimijat valitsevat tällaisen kuljetusmuodon. Nyt vielä yksityiskohtaisemmin komission ehdotuksesta. Määritelmät ensinnäkin. Yksi artikla. Nyt määritelmä on selkeämpi, kuten sanottiin. 150 kilometriä linnuntietä, tai vaihtoehtoisesti 20 prosenttia tieosuudesta. Linnuntietä on selkeämpi. Eikä näin sitten syntyisi enää tällaisia epäoptimeita, optimaalisia tilanteita. Kuten jo toisaalla on todettu, kun laadimme ehdotusta, meidän täytyy olla tarkkoina siinä, että ei synny ongelmia suhteessa muihin direktiiveihin niin, että kaikki sopii täysin yhteen juuri määritelmien osalta. Joka tapauksessa Olemme tyytyväisiä siihen, että määritelmän sisällä noudatetaan standardeja. Sitten valvontaan liittyvä kohta, kolme artikla. Tähän jo viittasinkin. Ja tämä se on ensimmäisenä ehdotuksena voisimme jakaa valvonta-asiakirjoja eri kategorioihin. Me tulisi digitalisoida, jotta byrokratiataakkaa voidaan vähentää. Ja sitten raportointi ja valvonta, monitorointi. Komission ehdotus on meidän mielestämme varsin hyvä. Jäsenvaltioiden pitäisi tavoitteet, esimerkiksi saasteiden vähentämiseksi. Pahoittelen, nyt on päätettävä puheenvuoro. Olette puhunut jo, puhunut jo 10 minuuttia. Rapidamente. Selvä, lopetan puheeni aivan pian. Vielä kaksi lyhyttä asiaa kabotaasista ja työntekijöiden lähettämisestä. Tiedämme, että yhdistetyissä kuljetuksissa tiekuljetukset poikkeavat oikeastaan kabotaasisäännöistä. Eli pitää kiinnittää huomiota siihen, että tietenkin yritykset eivät käytä näitä lainsäädännön kabotaasiin liittyviä porsanreikiä väärin. No sitten lähetetyt työntekijät, yhdistettyjen kuljetusten osalta pitää noudattaa Euroopan unionin lainsäädäntöä. Pyydän anteeksi, että puhun näin pitkään. Kolmen minuuttiin sekä siitä johtuen, että voimme hyvissä olosuhteissa järjestää keskusteluja lisäksi, että emme ylitä käyttämme Schmidt aloittaa EPPn nimissä. Ähm, niin, kiitoksia kovasti. Jos äh, tarkastelee näitä tilastoja, näkyy selvästi, että että tätä äh, liikennettä suunnitellaan hyvin keskusjohtoisesti, jos ajatellaan näitä raideliikennettä ja ja viime vuosikymmenen aikana tapahtuneita muutoksia odottavat, asettavat ihan eri mentti. Mm, tässä ovat, olemme avainroolissa, koska me emme ole kyenneet sopi, sopimaan näistä yhteisistä direktiiveistä. Muutenhan tilanne olisi toinen. Tässä on kysymys siitä, että saataisiin huomattavasti taloudellisemmaksi ja edullisemmaksi ja Toisaalta sitten taas, mitä vähemmän tätä tavaraa siirretään raiteille, sitä enemmän sitä pakkautuu teille ja se liikenneruuhkat pahenevat, jos ajatellaan 2000, 2030 tavoitetta, jossa olisi yli 50 prosenttia kalliilta muuhun liikenteeseen, rahtiliikenteeseen verrattuna. Sitä sopii laskeskella, miksi näin on, jos ajatellaan vielä näitä moottoria, jos saada sitten näitä rakkaliikennettä pois, maantieliikennettä rasittamasta. Se on kuitenkin aivan keskeneräinen tämä koko suunnitelma, jos ajatellaan, millä välimatkoilla tämä muutos sitten todella kannattaisi, jos ajatellaan vaikkapa polttoaineita ja muita tällaisia Yhdysvalloissa junien pituus kasvaa samassa suhteessa kuin meillä taas maantieliikenteen määrä. Me tiedämme, että rautatien, rautatien liikenteen protektionistinen asenne muutu Euroopassa, niin mitään edistystä ei tapahtu, tapahdu myöskin jos äh, kilpailulle tehokkaammin ihan no-, nopeasti. Tässä on erittäin hyvä esitys tästä yhdistetystä liikenteestä. Äh, äh, siinä, tässä voidaan kuvin ja sanoa. myönteisessä hengessä ja muutama epäilys. Ensinnäkin yksi artiklasta poistetaan selkä viittaus on myös epävarmuuden poistaminen. Sitten meillä on tarpeita kannustimille ja ruuhkien purkamiselle teillä, mutta saman aikaan päätavoitteena pitää olla epävarmuuden yrityksille. Toinen ehdotus on Toinen asia on se, että tässä on poistettu viita, viittaus tällaisiin äh, valtamerikontteihin. On katsottava sitä, mitä yhdistettyjen kuljetusten kuljettajilta pyydetään. Sitten toinen tästä vaan ehkäpä 250 kilometriä teitse olisi vähemmän tulkittavissa tai tulkinnallinen. Sitten kabotaasi. Tieliikenne siirtokuormaus ei ole vielä ratkaistu. Toiset voivat tässä maksuttaa mata, laskut. Kiitos, Demonte. Slotowski ESR-ryhmän nimissä. Toujours pour trois minutes. Kolme minuuttia. Merci, monsieur le président. Szanowni państwo, w imieniu EKR-u chciałbym... Kiitos, puheenjohtaja. Meidän ryhmän puolesta haluan sanoa, että me tuemme ajatusta, että tarkistetaan 92 vuoden tunnettuja. Meillä on kaksi huomiota liittyen täsmällisiin ratkaisuihin. Ensimmäinen koskee sitä, että laajennetaan näitä sääntöjä, joita työntekijöiden lainsäädäntöä nämä kaksi asiaa varmasti aiheuttavat ristiriitoja, tulisi joutua vertailun alle. Bilbao. Presidente, en primer lugar. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota ja esittelijää tästä aloitteesta ja senkin tavoitteista. Olen esittelyä ja kannustimista sitten nekin sopivat meille. Tarvitaan uudenlaista kielen käyttöä. Muutoksia on vuoden 1992 jälkeen ollut kovastikin. Toisin esille muutaman asian. Esimerkiksi TNT-verkkojen sisällä. No, miten tämä tehdään? Vielä emme ole pystyneet ö, antamaan ihanne kuvaa siitä, miten TNT-verkostot EU-ssa kehittyvät, vaikka näin pitäisi päästä eroon sellaisista tieosuuksista, joissa, joilla on ruuhkia, ja miten näiden infrastruktuuriosuuksien kanssa ja tämän aloitteen ehdotusten kanssa saadaan aikaan johdonmukaisuutta. Tikla, jossa puhutaan kaikista vaatimuksista, jotta saadaan aikaan kattavaa valvontaa siitä, onko kyseessä yhdistetty kuljetus vai olosuhteet voivat olla poikkeukselliset ja silloin kaikki jätetään jäsenvaltioiden käsiin. Mutta minkälaisista poikkeuksellisista olosuhteet, olosuhteet voivat olla poikkeukselliset ja silloin kaikki jätetään jäsenvaltioiden käsiin. Mutta minkälaisista poikkeuksellisista olosuhteet, olosuhteista tässä sitten on kyse? Tämäkin on ehkä tulkintakysymys. Sitten viisi artikla. Siellä joka liittyy välineisiin. Siis puhutaan siitä, että jäsenvaltiot koordinoivat toimintansa naapurivaltioiden kanssa niin, että tilanne on tasapainoinen, että laitteistoja on kyllä siinä, vai miten tämä halutaan ratkaista. Ja vielä lopuksi kiitos puheenjohtaja avokätisyydestänne. Tässä puhutaan äh, siitä, että voisi olla enemmän kuin yksi viranomainen, joka käsittelee tähän liittyvää, joka digitaalisesti valvoisi kaikkea. Näin saataisiin yhtenäistettyä kaikkea, kuitenkin tietysti hyvässä hengessä jäsenvaltioiden kanssa. Nämä ovat niitä kysyä. Kiitos. Kyllönen Gwen nimissä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, multimodaalisuus on ollut jo pitkään tukisimme erityisesti siirtymää raiteille eli Shift to Rail mallia, jolloin meillä olisi aito mahdollisuus ja pystyisi avaamaan myös sitä, että millä tavalla kaikissa rahoituselementeissä olemme tukemassa tätä linjaa multimodaalisista kuljetuksista ja kuljetusten yhdistämisistä – ja sen lisäksi kysyisin tästä eh, näiden digitaalisten ja muiden sähköisten järjestelmien käytettävien tuotteiden liikkeet olisi aidosti jäljitettävissä ja niiden avulla pystyttäisiin tätä järjestelmää vielä vahvemmin tukemaan. Kiitoksia tässä lyhyesti. Ja, vielen Dank auch im Namen von Jakob Dalunde. Kiitoksia myös Jakob Talunderin nimissä näistä esityksistä ja siitä, mitä esittelijä sanoi. Kaipaan tässä hieman nyt analyysiä siitä, miksi mitään ei tapahdu. Olemme jo 2-30 vuotta halunneet siirtää liikennettä teiltä raiteille, mutta mitään ei tapahdu. Onko tämä kyse, tässä kyse sitten rahasta? Komissio kuitenkin tukee massiivisesti teidän rakentamista ja ihmettelee, miksi mitään ei sitten raiteilla tapahdu teistä tietulli on vain yhdellä prosentilla tieosuuksista, kun taas 100 prosenttia raideliikenteestä on tullattua. Saksassa on jopa raideliikenteessä ei. Mutta niin kauan kuin meillä on tällaista epäreilua kilpailua tieliikenteen puolesta, niin tämä tosiasia ei vallan kautta, eikä käytetä yhdistettyjä kuljetuksia. Schmidt viittasi Yhdysvaltoihin siellä kaikkauksiin eteenpäin. Femanin iso silta, maailman kahdeksas i vaihtoehtoja Köpenhaminasta on lyhin reitti Välimerelle siirtymä ajoissa tavaroiden siirtämisessä teiltä raideliikenteeseen – Meillä on paljon paettaa esimerkiksi ilmastolle ja paljolle muulle. Kiitos, Kramer. Demesmäker lopuksi. Uh, Tiiviisti asutettua. Ja se on Euroopan logistinen hotspot. Logistiikka on taloudellemmekin tärkeää ja noin 9 prosenttia BKTstä me tulee juuri logistiikka-alalta. Mutta totta kai tällä kaikella lisääntyvät lisääntymistään, joten tämä ehdotus on meille tärkeä. Eilen kävin Albert-kanavan konttiterminaalissa. Sinne on investoitu paljon, sitä on kehitetty ja tilanne on aika hyvä, mutta potentiaalia on edelleen. Minulle on aika outoa, että yhtäältä tehostetaan kabotaasisääntöjä, mutta toisaalta sitten tässä direktiivissä avataan takaovi niiden kiertämiselle. Tämä vain lisää väärinkäytöksiä. Stelmä, kuljetus, tieliikenteen kanssa kuuluu tähän. Miksi tässä ei katsota vesiliikennekuljetuksia? Muuten haluan todeta, että komission... Aiot esitellä meille tämän mietinnön kokonaisuudessaan myöhemmin helmikuussa sitten täysistunnossa heinäkuussa. Seuraavaksi sitten täysistunnossa heinäkuussa. Seuraavaksi puhumme yhteisistä säännöistä kansainvälisellä markkinoille pääsyä varten koskien linja-autoja kansainväliseksi. On ongelmallinen, tässä on kabotaasisääntöjä, sääntöeriävyyksiä ja poikkeamia kansallisten sääntöjen välillä. Ja tässä nyt pyritään linja-autoliikennettä edistämään siten, että se on vaihtoehto yksityisautoilulle tai muille liikennevälineille. Liejoa sai ensimmäisenä puheenvuoron ja hän esittelee meille komission ehdotuksen muutamassa minuutissa. Merci, monsieur le président. Bonjour. Kiitos puheenjohtaja. Tämä koskee neuvoston asetusta kansainvälisen linja markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä mm, ympäri, läpi Euroopan ja pitkillä matkoilla. Tämän vaihtoehto yksityisautoilulle ja tämä toivon mukaan tulee myös auttamaan kaikki sidosryhmät, linja-auto, alan etujärjestöt, työntekijäjärjestöt ja työnantajapuoli kaikki pääsivät kantavan kortensa kekoon. Me teimme vaikutusten arvioinnin ja järjestimme nämä kattavat kuulemiset, jonka pohjalta teimme tämän ehdotuksen. Kuten sanoin, tavoitteena on helpottaa tarjota kaupunkien välistä säännönmukaista linja-autoyhtiöitä kehittämästä uusia palveluita – uusia kaupallisia kaupunkivälisiä palveluita. Ja toinen ongelma on se, että puututaan näihin terminaaleihin ja syrjivät toimenpiteet, jotka estävät sitä, että linja-auton käytäntöjä, niin tässä on eri lainsäädäntöjen tilkkutakki, joillain markkinoilla on markkinat suljettuna kansainväliselle liikenteelle, kun taas toisaalta joissain jäsenvaltioissa linjaton liikenne on avattu. Ja tätä varten onkin tärkeää, että on yhteiset säännöt. Tämä on hyvin arkaluonteinen asia ja me olemme käsitelleet selkihansikkain kaupallisten palvelujen ja julkisten palvelujen yhteyttä ja rajapin sitä, että toiminta on kaupallisesti kannattava. Tässä on muutama periaate. Jäsenvaltioilla on laaja mahdollisuus päätellä ne julkisen palvelun velvoitteen piiriin kuuluvat palvelut, ja jäsenvaltioilla käytetään läpi lupamenettely, ja jäsenvaltiolla on myös mahdollisuus evätä lupa, mikäli koetaan, että yksityinen palvelu saattaa olla esteeksi julkisen palvelun kannattavuudelle ja myös julkisen palvelun velvoitteelle. Mikäli meidän säännöt onnistuvat, onhan tärkeää, että on yhteiset säännöt, mutta on myös tärkeää, että täytäntöönpano tapahtuu asianmukaisesti. Me olemme sitä mieltä, että tulisi olla kansallinen elin sääntelijä, joka katsoo, että riippumattomasti, että nämä säännöt pannaan täytäntöön kunnollisesti. Tämä vaatimus, että on kansallinen sääntelijä, ei tarkoita sitä, että tässä ja valvoa eli, niin tämä voisi ulottaa toimintansa koskemaan myös linja liikennettä, Meillä on siis edessämme kehityksen tai jopa vallankumouksen tuovan Tämä sekin on siis vallankumouksen alalle ja nämä nykyiset säännöt kokevat kaksi viimeistä, jotka eivät ole avanneet äh, markkinoitaan ovat äh, Saksa ja Ranska. Haluamme, että tämä menettely jatkuu ja tulemme ponnistelman sen hyväksi, että tämä suuntaus jatkuisi. Haluamme myös valvoa, että tämä prosessi tapahtuu yhteisten ja selkeiden sääntöjen. Kiitos komissio. Robert Siile esitelinä saa puheenvuoron. Keskustelun Degemoven kanssa tässä asiassa jo aikoja sitten jatkin samoissa merkeissä. <clears throat> Minä olen, mä haluaisin muistuttaa kollegoja, että palveluthan ovat e, erittäin tärkeä osa Euroopan yleistä bruttokansantuotetta ja, ja siellä tietysti kuljet, kuljet, kuljetuksella ja liikenteellä on oma merkittävä roolinsa. Monet äh, kuljetussektorin äh, toimijat äh, ovat jälkihintoja parempia valinnanmahdollisuuksia myöskin laatua vaarantamatta kuluttajille. Jos ajatellaan tätä, tämä on silloin pitkälle linjalla A-sta b Samaan aikaan sitä ei voi, häntä, häntä siis ei voi tietysti tekevät nämä päätökset, ja joissa maissa on jo olemassa tällaisia riippumattomia viranomaisia ja toisissa sellaisia. Ja vielä perustettu tähän bussiliikenteen rautatien virastoa. Siellähän on ihan samanlainen monimutkainen tilanne meidän ei varmaankaan tarvitse tässä lähtöstä sopimaan. Eli mitä tässä nyt voidaan odottaa. Tietysti reaktiot joissa jäsenmaissa tulevat olemaan varsinkin rajuja, kovinkin rajuja. Suurimmat huolenaiheet jäsenmaissa ovat tietenkin ovat nämä julkisen palvelun. Nämä linjat eriytetään merkitsee että sitä sitten, että jäsenmaat joutuvat sitten lisää tukirahaa suuntaamaan näille hankkeille. Eikä tässä ole tietenkään tarkoitus sitten pyrkiä vesittämään komission ehdotusta heti kärkeen linjatoasemilla ja muilla ter- muissa terminaaleissa. Joissain jäsenmaissa on tällainen nokkimisjärjestys, että ketkä saavat niin kuin ikään kuin parhaat aikatauluslotit. Tässä voidaan ajautua hyvinkin hankaliin tilanteisiin, että uusille palveluille tarjoaa sitten todellakin niillä asemilla palvelut, jotka ovat tietysti mm, hyvin kannattavia. Sitten on harvaan asuttuja jäsenmaita tietenkin, jossa, liiken, jossa välimatkat ovat suuria ja linjat pitkillä väleillä kannattamattomia. Eli tätä kautta olisi sitten ehkä hiukan täsmennettävä näitä sääntöjä. On ymmärrettävä, että jos liikennöitsijät eivät ole näistä tarjolla olevista linjoista ehkä sitten kovinkaan kiinnostuneita, tasapainoa tässäkin on löydettävä. Ja toivottavasti sitten pääsemme hyvin kompromisseihin näissä hankalissa kysymyksissä. Ja sitten en tiedä, onko neuvosto valmis saamaan tämmöisen toisen liikkuvuuspaketin millaiseen heti, kun tilaisuus tarjoutuu. Merci, euh, Robert. Kiitos, Robert. Kuuntelemme varjoesittelijöitä kolmen minuutin ajaksi. Pyydän, että puhutte ainoastaan kolme minuuttia. De Grandes Pascual saa puheenvuoron EPP-nimissä. Puhutte ainoastaan kolme minuuttia. De Grandes Pascual saa puheenvuoron EPP nimissä. Komissio pohti, onko tässä nyt kehitystä vai kenties vallankumous meneillään. No, ei nyt varmaan mikään vallankumous. Sä ei halunnut käydä tässä peruskysymyksiä läpi siitä, mitä argumentteja. Ja on selvää, että suhteellisuutta tässä ei noudateta pyritään liberalisoimaan ja vapauttava myös intermodaliteetin lisäksi komodaliteetti, se on äärimmäisen tärkeä asia. Bussiliikennettä ei usein päästäisi tällaisille kaikkein syrjäisimmille ja vaatimattomimmille alueille. On pitää saada aikaan oikeudenmukainen ratkaisu. Meidän on keskusteltava, keskusteltava kovasti. On hyvä, että puheenjohtaja tai esittelijä tässä avaa vuoropuhelun, jos näin ei tehdä. Aiheesta tulee 2017 antoi kielteisen lausuman, jonka se sitten myöhemmin korjasi, mutta tähän kuitenkin liittyy tiettyjä varaumia. Aihe on hankala. Toimivallat tässä ei saa aiheuttaa haittaa sellaisille muille julkisille toimijoille, jotka tarjoavat liikennepalveluita. Kiitos. Merci, monsieur de Grandes Kiitos, De Grandes Pascual, Rubacek, ST-ryhmän nimissä. Thank you very much, Mr. Chair. Am- ammottaa tyhjyyttä, en tiedä mistä mahtaa johtua. Toivottavasti tässä saan, saisi kuitenkin omaa kieltä käyttää koskien tätä ehdotusta. Mitä, mitkä ovat sitten vapaut, kilpailun vapauttamisen seuraukset ja olemme todella valmiita nämä seuraukset kantamaan, jos esimerkiksi noudatamme Saksan esimerkkiä, mikä siellä on ollut tuloksena. Eli yhdellä yrityksellä on 90 prosenttisesti markkinat hallussaan. Tämä liberalisointihan on johtanut monopoliin haluammeko me sitten tämän mukavan tuloksen eh, siirtää muihinkin jäsenmaihin, vai noudatammeko esimerkiksi eh, eh, Espanjan esimerkkiä, missä on sellainen kannattavien ja kannattamattomien linjojen yhdistelmä. Eh, näin tässä on mahdollisuus sitten avata tietysti eh, kilpailu eh, monikansallisille liikennöitsijöille, ottaa kahmaista nämä kannattavat linjat ja jättää sitten nämä muut sitten kansallisille toimille kuntien ja valtion liikennöitsijöiden hoidettavaksi. En tiedä, halutaanko sitä sitten tässähän tullaan liberalisoimaneeksi myöskin tätä kabotaasijärjestelmää mehän äh, itse asiassa havaimme sitä äh, äh, niin supistaa sitten taas rahtipuolella, halutaksemme, voidaksemme sitten oman maan kansalaisia busseja kuljettamassa. Se, se tietysti sitten pitää päättää sitten kansallisen, kansalliset mahdollisuudet hoitaa bussiliikenne joutuu vaaraan. Ja missä, mihin me saamme sitten tämän rajan vedetyksi, 100 kilometriä. Täällä 100 kilometrin säteellä Belgiassa päästään jo heti kansainvälisen kuljetusten äärelle. Jossain muissa maissa se nyt ei ole niin kummonenkaan matka vielä katsoa, pitää miettiä sitä, onko tämä sadan kilometrin raja sopiva äh, kaikissa jäsenmaissa äh, samoin äh, perusedellytyksin. Meillä on jäsenmaita, joissa joissa kuljetusmarkkinat ovat hyvin pitkälle kehitty, kehittyneitä, jolloin tämä eh, ehdotus sitten ei heitä juurikaan ilahduta. Kiitos. Koukseen. Siitä on ilmoitettava hallinnolle etukäteen siten, että tulkkauksen voidaan varautua, mikäli vastaavan kielen varsinaista jäsentä ei ole. Ja täm, tästä syystä johtuen teille ei ollut tulkkausta tänään. Ja nyt otan itse puheenvuoron melko eriäviä esitetyt ongelmat ovat selkeitä Mikäli jaat vast, vastot jaetaan, niin ei voi olla monopoliasemaa. Ja meidän mielestämme markkinoiden avaaminen on suotavaa niin vapaakaupan, vapaan kilpailun nimissä kuin eurooppalaisen integraation, että tämä olisi tämä rautatieviranomainen. Tämä olisi varmasti otollinen viranomainen käsittelemään näitä asioita. Ja kun puhutaan julkisen palvelun, puolustuksen, mielikuljetusten välinen liikenne. Ranskassa julkinen palvelu useimmiten Ranskassa useimmiten mahdollista rautatieyhteyden ylläpitäminen. Komissio nosti esiin sen, että tämä vapaa pääsy terminaaleihin on ongelmallinen asia, mutta myös terminaalit, eli riittävät kanssa yhtä mieltä kabotaasista ja lähetetyistä työntekijöistä – eivät nämä, ole, tämä liikenne, eivät nämä liikennemuodot ole mitenkään täysin erilaisia. Varmasti ei tämä nyt kaikkein ongelmallisin asia ole, mutta kyllä tästä varmasti eloisa keskustelu Toivottavasti tässä saadaan tasapainoinen ratkaisu siten, että kunnioitetaan julkisia palveluita ja kaikki yritetään sopiva – kultaisen keskiten ratkaisu ja nyt Kramer saa vihreiden nimissä puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitoksia komissiolle ja esittelijälle. Totta kai tämä on vaikea aihe, koska erot liikennemuotojen välillä ovat sellaiset, että niihin ei tässä puututa. Ja jos sitä ei noudata, niin huono asia. Ja jos kuljettaja ei, busin kuljettaja ei pidä taukoja, silloin voi syntyä ongelmia. Monopoliyritys ei määrittele pelkästään maksuja, vaan myös ähm, ajomatkat syistä. Yleisesti tätä ei voida tietenkään hyväksyä. Nämä ovat suuria ongelmia, joita tieliikenteestä taas halpaa. Näin ei voi olla. Ei voi olla myös sataprosenttisesti edukseen, mutta eivät maksa niistä mitään. Veromaksajat maksavat nämä viulut. Tässä ei mitenkään käytetä käyttäjä maksaa. Eli ei saa enää valittaa, vaan pitää reagoida realiteetteihin. Eli ei saa enää valittaa, vaan pitää reagoida realiteetteihin. Se, se että raideliikenne ei toimi. Mais ça valait une révélation quand même, c'était que Michael était... Onhan yllättävää, että Mikael on valmiimpi ottamaan bussin kuin junan. Kaikkea sitä kuuleekin. Sitten jäsenten puheenvuorot. Pyydän, että puhutte korkeintaan kaksi minuuttia. Ajalla Sender sai ensimmäisen puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komissiolle heidän esityksestään ja Siilelle hänen alustuspuheenvuorostaan. Espanjan tyyppisissä maissa, joissa väestön jakautumisen vuoksi bussiverkko, julkinen bussiverkko on vuoksi bussiverkko, julkinen bussiverkko on hyvin laaja, Euroopan laajin ja tihein. Sitä tarvitaan alueelliseen kohesioon. Hintoja, ne ovat erittäin edullisia. Ja samalla bussien laatu myös paranee. toimiluvissa sekä kansalliset että myös ne jakaantuu kuin autolla. Se on tärkeää. Ja kilpailukyky on tietysti merkittävä asia, aivan kuten Siile ja komissiokin sanoivat. Mikä tahansa eurooppalainen yritys voi saada.